ottaa kaikki tervetulleeksi ja avata istunnon. Uh, I would like welcome to... Haluaisin toivottaa pääministeri Viktor Orbanin tervetulleeksi Euroopan parlamenttiin. Hän on